Mitä tulee investointi lapsiin. Kollega Vait ja kymmenen muuta kollegaa ovat saaneet yhteensä yli 400 ääntä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että enemmistö on heidän takanaan. Ja Tämä hyväksytään työjärjestyksen 136 artiklan mukaisesti täällä ja julkistetaan pöytäkirjan mukana ja siitä ilmoitetaan myöskin tämän tekstin